Gerbėjai kolegos, parlamentarai svečiai, ponios ir ponai. Hyvät kollegat, hyvät Euroopan parlamentti, hyvät vierat, hyvät naiset ja herrat. On suuri kunnia saada toimia puheenjohtajana täällä kokouksessa nyt iltapäivällä yhdessä ITRE-valiokunnan kollegani kanssa, edustaja Toijaren kanssa. Olemme siis puheenjohtajina Toivottavasti saamme hyvä sisältöisen kokouksen aikaiseksi. Aloitetaanpa osa kaksi, eurooppalainen energiapolitiikka kestävän kilpailukyvyn, äh, anteeksi, kestävän kehityksen kilpailukyvyn kannalta. Euroopan energiapolitiikalla on paljon haasteita, hyvät naiset ja herrat. Meidän tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että integroimme kaikki tavoitteemme ja toimintamme sellaisiksi järjestelmäksi niin, että voidaan viedä loppuun EUn energiasisämarkkinat jotta voidaan saada energian toimitusvarmuus kuluttajille ja yrityksille ja samalla kuitenkin vähentää hiilidioksidipäästöjä. Aiomme keskustella siitä, millä tavalla pääsemme näihin tavoitteisiin ja voimme yhdistää ponnistuksemme. Jos haluatte esittää kysymyksiä alustajille näiden puheiden jälkeen, niin täyttäkääpä tämä keltainen paperi, joka teillä on siellä, keräämme ne. Ja sitten laadimme puhujaluettelon. luettelon. Koska sen tajani on myöhässä, hän tulee noin parinkymmenen minuutin kuluttua ja tästä syystä annankin puheenvuoron Berderille. Business Europein pääjohtajalle, olkaapa hyvä. Well, thank you, Archie Chairman. Uh, ladies and gentlemen, thanks for the invitation. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitos kutsusta ja kiitos liitteen parlamentille ja Euroopan parlamentille tämän tilaisuuden organisoimisesta. Tämä on oikein hyvä, aihe on erittäin tärkeä, koska ollaan tekemässä tärkeitä päätöksiä. Komissiossa sitten neuvosto tapaa helmikuussa ja sitten Euroopan parlamentti ja kansallisparlamentit ovat myös mukana prosessissa. Eli kiitos vielä. Kiitos, että saamme tehdä kantamme selväksi, koska panokset ovat kovat teollisuudelle ja työnantajille. On asioita, joita pitää tarkastella tarkkaan, huolellisesti Ja meillä on myös opittavaa. Meidän täytyy uudelleen organisoida politiikkaa, koska me kykenee ylläpitämään merkittävää teollista pohjaa tai uudelleen teollistamaan Eurooppaa muuttamatta energiapolitiikkaa, ja meidän täytyy tarttua useampaan ongelmaan. Ensimmäinen, mutta ilmeinen, ovat korkeat energian hinnat. Me tiedämme, että maakaasun ja sähkön hinnat nousevat merkittävästi EU-ssa. Ja merkittävien kilpailijoiden markkinoilla hinnat ovat laskeneet sähkömarkkinoilla 37 prosenttia OECD-maissa 2005-2012 samaan aikaan. Ja tämä siis nousu Yhdysvalloissa hinta on laskenut 4 prosenttia. Eli on yli 40 prosenttiyksikköä, joka on merkittävää useamman teollisuuden alan kilpailukyvylle. Samalla on jopa pahempi tilanne on nähty esimerkiksi maakaasun hinnassa useammasta syystä, ei vähiten siksi, että kuva on kuitenkin samanlainen. Jos teollisuusyhtiöiden johtajien kanssa puhuu, niin mitä mä, näen sitä paljon – kaksi syytä, miksi Eurooppaan ei tällä hetkellä investoida. Ensimmäinen energian hinta, energian kustannukset. Kova monimutkaisempi, mutta ja jos kaksi asiaa pistää silmäänsä, on energian hinta ja sitten rahoituksen saanti. Markkinoista riippuen. Joten meidän täytyy selvitä korkeasta energiahinnasta. Ja sitten meillä on sama päällekkäin ympäristötavoitteita ja muita tavoitteita, jotka vääristävät signaalia. Meillä on ollut tämä keskustelu, tämä backloadin keskustelu. Hiilen hinta euro per tonni on aika alhainen, mutta täytyy nähdä syyt myös. Tärkein syy on talouskriisi, toinen syy on palaan. jotka uusiutuvan energian tukijärjestelmiä. ...870 miljoonaa tonnia. Kriisin vuoksi yli 100 miljoonaa. Uusiutuvan energian vuoksi. Ja tämä tuli selville arvioinnista. Ennen kuin auto vastauksiin. Mä käsittelen vielä pari asiaa. No, tilanteessa, jossa Euroopan energiamarkkinoiden vaatimukset ovat korkeammat, mutta koordinaation taso on kaukana siitä, mitä sen pitäisi olla. Yksi esimerkki on Tatsenegi Wende, tämä Saksan energiamuuri. Tällä on merkitysvaikutus energiamarkkinoille, energiapolitiikkaan ja naapurivaihin. Ja tämä ydinpolitiikasta luopuminen oli päätös, että tehtiin kuuntelematta naapureita. Jos me tarkastelemme Eurokaa politiikan tarinaa, voidaan sanoa, että jos ihan ylhäältä käsin katsoo, niin ja Eurooppa ja Yhdysvaltoja vertailee, meidän energiatuotanto on likaisempaa, kalliimpaa. Tuottajat eivät paljon rahaa tee sillä. Yhdysvalloissa se siistiytyy. Ja energiantuottajat vielä tekevät rahaa, joten meillä on iso ongelma järjestelmän suunnittelussa ja tähän täytyy tarttua. Business Europe kokonaisuudessaan Business Europe-perhe kehitti seitsemän selkeitä politiikka-aluetta ongelmaa tarttuaksemme. Yksi ulote, ulottuvuus, on se, että meillä saattaa olla tasapainon kanssa, ilmastopolitiikan kanssa ja kustannuskilpailukyvyn kanssa, joten me ehdotamme kustannuskilpailukykytavoitteita ja myöskin huoltovarmuudelle. Me pidämme siitä kiinni, että meidän täytyy ilmastonsuojelun suhteen pitää tavoitteesta kiinni. Olemme kuitenkin keskittyneet liikaa yhteen pilariin. Meidän täytyy keskittyä kolmen pilarin kustannus, kilpailukyky ja kolmas ilmastopolitiikka. Ja kaiken täytyy pysyä tasapainossa ja meillä täytyy sitä varten olla selkeät kustannuskilpailukykytavoitteet, jotta kykenemme pienentämään koilua kustannuskilpailukyvyn suhteen merkittävimpiin kilpailijoihin. Tiedän, että monet asiat näkevät täällä asian toisen, mutta meidän mielestä meillä ei pitäisi olla kolme tavoitetta, vaan yksi hiilidioksidipäästötavoite, sillä muut tavoitteet voivat olla aika vääristäviä joskus. On hyvä, että meillä on selkeä signaali ja näin luomme investointivarmuutta. Se ei tarkoita sitä, että me arvosta uusiutuvan energian korkeat arvoa. Me kuitenkaan haluamme nähdä pysyviä tukia. Me haluamme tukea varhaisen vaiheen teknologialle, jotta nämä lähemmäksi markkinoita mutta joskus olla hyvin kaukana vielä markkinoille pääsystä. No, esimerkki valitettavasti Saksasta taas, mutta sieltä on hyvät luvut, luotte markkinat ovat isot. Yhden hiilidioksiditonnin äh, vähentäminen aurinkopaneeli maksaisi 600 euroa. Ja siilin hinta olisi 30, missä monet haluaisivat nähdä sen. Enkä minä kyseenalaista sitä. Tämä olisi kuitenkin kaksi kertaa niin paljon kuin tämä korkeampi mahdollinen markkinahinta. Rationaalisessa järjestelmässä tätä ei tehtäisi. tämä siellä pitäisi tehdä? Jos me haluamme yhtä päästötavoitetta, sen täytyy olla asianmukainen suhteessa siihen, mitä muu maailma voi esittää, mitä tarkoitan. Täytyy tarkastella historiaa, jos kehityksestä seuraa. Vaikka Eurooppa on tehnyt paljon, mikä merkitsee, että meidän täytyy jatkaa. Painottaisi, että me saavutamme tavoitteet, miinus 21 prosenttia 2020. Olemme myös valmiita tukemaan tavoitetta 2030 tavoitetta. Vaikka mitään ne tavoitteet globaalisti Tämä ei ole itsestään selvää minun kannattajakunnassani. On ollut tästä keskustelua, että olemme sitä mieltä, että meidän täytyy jatkaa ja kannattamme päästä kautta järjestelmään, koska se on suhteessa paras järjestelmä. No, Mutta meidän täytyy sopeuttaa kunnianhimoa siihen, mitä muut haluavat ja pystyvät tekemään. Tiedämme, että, tiedämme, että me kykenemme plasmaa maailmaa yksin. Meidän päästöosuutemme on 11 prosenttia globaalisti. Päästöt muualla maailmassa nousevat ja tiedämme, että meidän osuutemme 2030 viitevuosista puhutaan 4,5 prosenttia. Tämä on odotus ainakin. Vaikka tiputtaisimme nollaan, tämä ei muuta maailman kulkusuuntaa, mikä ei merkitse sitä, etteikö vastuuta pidä noudattaa, mutta meidän täytyy miettiä strategiaa ja meillä on aikaisemmin ollut. Ja se tarkoittaa tämä, että me johdamme eturintamasta. Se ei ole tuottanut niitä tuloksia, joita me haluamme nähdä. Ja se, mitä me haluamme nähdä, on kunnianhimoinen globaali sopimus, mutta se, mitä on Varsovassa nähty, olen oikein iloinen, että meillä oli bisnesyhteisöllä ensimmäinen kerta jakaa mielipiteitään neuvottelijoiden kanssa. Se, mitä Varsovassa näkyy, ei nyt mene tähän suuntaan. Intia ja Kiina, aika vastenhankoisia. Japani tiputtaa miinus 25 plus kolmeen. Reilusti kolmeen, mutta he saavat tässä miinus viisi. Mutta heillä on eri vertailuvuodet, joten tämä ero on 28 prosenttiyksikköä. Me haluaisimme realistiset tavoitteet. Me haluamme olla realistisia. Eli tämä on epärealistista, se on liian korkea. Mä haluan, että tämä on sopeutettava tavoite. Olemme tavoite mikä tahansa, niin meidän pitää neuvotella. Olisi useampi maa kuin mitä odotamme nyt on valmis globaalisopimukseen, voisimme kohtaa kunnianhimoa, jos kukaan ei tee sitä. Meillä pitäisi olla joustavuutta vähentää kunnianhimoa. Mutta tietysti me saman virhe kuin Kööpenhaminassa, ja se ei ollut suuri menestys. Sanotaan, että haluamme säilyttää päästökauppajärjestelmän kulmakivenä. Vaikka järjestelmällä on ollut ongelmansa tänne talouskriisin vuoksi, Siinä on paljon arvoa, koska järjestelmä on markkinavetoinen. En sulkisi pois sitä, että tulevaisuudessa 28, 2020 jälkeen olisi tilaa mekanismille, jos markkinat kehittyvät toisella tavalla. Ja niin tämä pitäisi olla ennustettavaa, transparenttia ja lyhytaikaiset hintavetoiset poliittiset motivaatiot eivät saisi ajaa sitä sanoja, jo, että suhtaudumme aika skeptisesti uusiutuvan energiaan tukiin. Haluamme, että ne asteitaan poistetaan. Me olemme tietoisia, että niillä pitää taata turvaa. Tätä ei voi kerrota rekauksella tehdään, mutta tämä raskas kustannus erä vääristää merkittävästi markkinoita. Halusimme teknologialle tukea, mutta ei pysyviä tukia. Palataksemme koordinointiin. Me tarvitsemme pakollista koordinointia. Puhun tästä Saksan energivendestä, ydinvoimasta luopumisesta. Tarvitaan pakollista kuulemista. Tämä on jäsenvaltioiden tehtävä. Emme me sitä kuuntele. Emme tässä halua pikemminkin niinkään enempää Eurooppaa kuin parempaa Eurooppaa. Me tarvitsemme parempaa koordinaata, koordinaatiota kansallisessa politiikassa. Ja sanoessani, että päästökappa on oikea järjestelmä, Täytyy sanoa, että se on, pitää olla markkinapohjainen järjestelmä, se ei saa olla tällainen fiskaalinen valtion tulee lisävä järjestelmä. Jossakin maissa siitä on tullut aika lähellä verotuksen muoto. Sitä ei halua, me emme halua, että se on fiskaalinen väline. ETSstä varhaa pitäisi 100 prosenttia investoida teollisuuteen. Kompensaation, että odaan kilpailukykyisiä globaaleilla markkinoilla. Tai se on näin investoinut talouden ketjuun. Se on investoinut tutkimus- ja kehitystyöhön, jotta me saisimme niitä sitä teknologiaa, jota tarvitaan, jotta me saisimme tavoitteet täytettyä. Ja tämä on hyvin tärkeää meidän täytyy monipuolistaa energian lähteitä. Tämä tarkoittaa mahdollisuuksien diversifiointia. Meidän täytyy monipuolistaa ja painotan myös Olen sanonut askettain, kun lopetin itäisen kumppanuus huippukokouksen bisnesosaan. Minä olin sanonut, että meidän täytyy tehdä tämä taloudellisista syistä, mutta äsken että olen nähnyt, että meidän täytyy tehdä myös strategista syistä. Tiedämme, että maakaasulla on tärkeä rooli. Tiedän, että perinteiset resurssit vähenevät, täytyy etsiä vaihtoehtoja. Ja liuskakaasu on, ja sen pitää olla vaihtoehto. Eikä meidän pidä sulkea sitä pois. Ja meidän täytyy löytää ilmasto- ja energiapolitiikan tässä tasapainossa on väistämätöntä Euroopan teollistamiseksi, mutta se ei riitä. Rahoitus, taitojen kuilu täytyy sulkea, markkinoiden avaaminen, joustavammat työmarkkinat, mutta tämä on eri tarina. Ja sanon tämän selväksi. Ja tämä osana tällaista sopimusta. energiapolitiikkaan on yksi palikka. Kiitos kutsusta, kiitos huomiosta. Ačiū Europos, Europos verslo konfederacijos generaliniam direktoriui ponui Markui Bairiui. Iš tikrai labai... Kiitoksia. Ja tämä teidän esityksen on erittäin mielenkiintoinen. Olen ymmärtänyt, että teillä on paljon, täällä on paljon erilaisia kysymyksiä, sillä esititte aivan toisenlaisen näkö, kannan, koska sen Tajani vielä ei ole paikalla. Antaisin nyt Yttrehtin yliopiston edustajalle puheenvuoron. Hän puhuu uusiutuvista energialähteistä. Kiitoksia, kiitoksia tästä mahdollisuudesta saada lyhyesti esitellä uusiutuvat energialähteet ja niiden tulevaisuus Euroopan unionissa. Haluaisin esityksessäni käsitellä vapaita kolme aihetta. Ensinnäkin vuoden 2030 tilannetta. Toiseksi asia, joka on usein tullut esille, on se, että millä tavalla integroidaan uusiutuvia energialähteiden ja sähköjärjestelmät toisiinsa ja millä tavalla asetetaan kannustamia, jotta voidaan edistää uusiutuvia energialähteitä edelleen. May renewable energy contribute in 2030? Eli vuosi 2030. Mitä saamme silloin uusiutuvista energialähteistä? Ensinnäkin olemme rakentaneet tällaista globaalia mallia, jotta voidaan nähdä, miten nopeasti voidaan kehitellä uusiutuvia energialähteitä ja ottaa huomioon kaikenlaisia teknisiä, taloudellisia ja muita rajoitteita. En aio nyt yksityiskohtaisesti tätä mallia selventää teille, vaan ottaisille vain lopputulokset. Tässä on kuva, jonka mukaan selkeästi nähdään, että tämä on skenaario vuoteen 2030 asti. Kaikkea et ehkä kykene lukemaan siellä aivan huoneen perällä, mutta selvitän tämän mahdollisimman paljon. Tuo ylimviiva on kokonaisenergiakäyttö. Se vähenee, kuten näette, energiatehokkuustoimenpiteiden vuoksi. Olemme niihin kiinnittäneet paljon huomiota. Varmaankin Bowie puhuu tästä teille paljon enemmän. Ja tuolla pohjalla näette nuo värilliset raidat. Ne ovat uusiutuvien energialähteiden osa. Vuonna 2030 voidaan päästä 40 prosenttiin asti. Ei edes niin vaikeaa, vaan se sopii oikeastaan aika hyvin tämänhetkiseen kehitykseen. Kysymys on vain siitä, että tutkitaan sitä, mihin ollaan menossa. Jos katsotaan sitten erikseen näitä eri lähteitä, niin nähdään, että ne ovat aika erilaisia. Tässä on paljon erilaisia lähteitä, joista on hyötyä. Pohjalla, sinisellä, tuulienergia rannalla ja rannan ulkopuolella. Keltainen ja oranssi, erilaiset aurinkoenergian muodot, pääasiassa sähkön tuotantoon, mutta myös lämmön tuotantoon. Sitten vesivoima, aika vakaana. Jonkun verran myöskin geotermistä, maalämpöä ja sitten bioenergiaa. Ja kaikkein os, tärkein osa siellä on jäte, mutta sitä voidaan käyttää myös puujäämiä ja kasveja, jota on tätä varten juuri viljelty. Aika hyvä sekoitus. Tämän mukaisesti myös Sähkö käyttää paljon suuremman osuuden kokonaisenergiakulutuksesta, eli näin saadaan mahdollistettua se, että yhä enemmän tuuli- ja aurinkoenergiaa voidaan käyttää, mutta siis 40 prosenttia uusiutuvia energialähteitä, se on ihan mahdollista. Mikä tässä sitten eroa toimialakohtaisesti? Näette, että Rakennuksissa tämä osuus on kaikkein suurin, jonkun verran pienempi teollisuudessa, sähkö ja lämmitys ja sitten pienin se on kuljetusalalla johtuen siitä, että energiakulutuksen oletetaan ensin siellä kasvavan ja vasta sitten vähenevän. Eli näette, uusiutuvan energialähteet ovat voimakkaasti mukana kaikilla eri aloilla. Lopuksi on myös hyvä katsoa näitä kustannuksia sinä näet, että tuo yliviiva koskee investointeja. Mitä täytyy siis investoida vuosittain, jotta tämä tehdään mahdolliseksi? Näette, nämä investoinnit ovat merkittäviä. Meidän täytyy investoida 2 prosenttia BKT vuosittain, jotta voimme siirtyä tähän suuntaan. Tämä ei koske pelkästään uusiutuvia energialähteitä, vaan myös energiatehokkuutta ja verkkojen ja tutkimus- ja kehitystyön vahvistaminen, koko paketti siis yhteensä. Ei, Eli kysymys ei ole pelkästään kustannuksista, se on jotain muuta. Tämä on siis investointimäärät. Sitten on säästöt, <clears throat> alhaalla sininen viiva. Ne tietysti kasvavat ajan mittaan, koska voidaan välttää fossiilisten polttoaineiden ostoa. Ja nettotulos on vihreä linja, jossa nähdään, että ensimmäisen vuosikymmenen aikana nähdään nettoinvestointeja ja sen jälkeen jo nähdään sitten nettotuottoa. Luonnollisestikin tämä kaikki riippuu kovasti oletuksista, jotka kohdistuvat öljyhintaan, mutta emme tähän ole ottaneet huomioon hiilidioksidihintoja. Jos hiilidioksidihinnat olisivat mukana, niin silloin edut olisivat jopa suuremmat. Sanomattakin on selvää, että päästövähennykset ovat merkittäviä. Vuonna 2040 hiilidioksidipäästöt Euroopan unionissa ovat noin 50 prosenttia vähemmän kuin vuonna 90. Ja näin päästäänkin seuraavaan kysymykseen, eli siihen, millä tavalla integroidaan uusiutuva energia, energia anteeksi, sähköjärjestelmiin. Aion käsitellä tässä eri vaihtoehtoja. Ensinnäkin esittelen teille kuvan siitä, millä tavalla sähköjärjestelmä, miltä se tällä hetkellä näyttää. Tämä on tämä ihan tavallinen tilanne Saksan kohdalla. Sähkötuotanto tammikuisella viikolla tänä vuonna. Hyvin perinteistä. Tässä nähdään energiatuotanto, sähkötuotanto yhden viikon ajalta Saksassa – ja nähdään tuo päivittäisrytmi. Päivällä kysyntä on kovaa, yöllä vähäisempää ja ylhäällä nähdään, että osa energiasta tuotetaan tuuli- ja aurinkovoiman avulla, ei tietysti aurinkovoiman avulla niin paljon talviaikaan. Ja sitten voidaan nähdä myöskin, millä tavalla tuotettu sähkö tuotetaan – ja olet ehkä nähneet näitä kuvia hyvin, tämä on erittäin tunnettu malli. Aloitetaan halvimmalla vaihtoehdolla, jotka ovat olemassa uusiutuvan energialähteiden jälkeen, niin ne, joilla on pienemmät marginaalikustannukset. Ydinvoima, punainen, sitten äh, hiili, ligniitti, on tuo ruska, ja sitten ruskea ja sitten kova hiili, musta ja maakaasu, oranssi. Tämä on siis se tavallinen kuvio ja sitten voimalaitokset taas sammutetaan yöksi ja käännystetään usein aamulla uudelleen. Olette saaneet nähdä tällaisen kehityksen jo kymmenen vuotta sitten, myös näinä päivinä, myös talviviikoilla. Tilanne on tämä silloin, kun niin paljon tuulta ja aurinkoa ei ole. Katsotaan sitten kesämallia. Kyseessä on kesäkuinen viikko ja se, millä tavalla energiaa silloin tuotetaan – aivan erilainen kuva. Hyvin paljon aurinkoenergiaa päiväsaikaan. Ja kaikki energiayhtiöt tietävät tämän jo, että, että oli juurikaan tilaa ei jää. Eli oranssi on ihan tarpeeton. on myös nähty, että voimalaitokset, joita, jotka käyttävät hiiltä, niitä ei käytetä viikonloppuisin, kuten myöskin ydinvoimaloita. Aivan erilainen järjestelmä siis. Ja sitten voidaan huomioida, että ensinnäkin tämä kuormitusmalli on aivan erilainen yö- ja päiväkäyttö silloin, kun siitä vähennetään uusiutuva energialähteet on aivan paljon matalampi. Ja lisäksi nämä vihreät ja keltaiset, niiden kehitys on aika tasainen. Voidaan nähdä selkeästi, että tuuli ja aurinkoenergia, että niitä tarvitsisi nyt muokata sitten 10 minuutin välein, ei voida selkeästi nähdä, että tässä muutokset ovat päivittäisiä. Lisäksi voidaan huomioida, että tässä tilanteessa energiahinnat ovat aika korkeita. On selkeä ero päivän ja yön välillä. Ja koska tuuli- ja aurinkoenergia on käytetty enemmän, niin silloin hinnat ovat laskeneet. Nämä ovat siis seurausta siitä, että uusia energialähteitä käyttää enemmän ja nyky, nykyisin hinnat ovat matalammat kuin aiemmin. Esimerkiksi Alankomaiden ja muiden naapurimaiden teollisuus valittaa siitä, että hinnat ovat niin matalia Saksassa. Tässä nähdään selkeästi hyvin tunnettu fakta siitä, että joskus hinnat ovat jopa negatiivisia. Sitten voidaan mainita, mitä tapahtuu, jos meillä on yhä enemmän aurinkoenergiaa tässä järjestelmässä, niin kuin tästä kuviosta voidaan nähdä. Aiemmin oli tällainen kaavio, jossa oli yksi huippu, niin nyt nähdään tällainen kamelikehitys, kaksi huippua päivässä. Ja siinä mennään yhä pidemmälle, tulee tuollainen kulutuspiikki myös yöllä perinteisille voimalaitoksille. Eli näin puhutaan virtajärjestelmien merkittävistä muutoksista. Ne toimivat aivan eri tavalla kuin aiemmin. Tämä on siis vasta alkua. Ja Saksassa puhutaan siitä, että otetaan käyttöön yhä enemmän uusiut energialähteitä, ehkäpä kaksinkertaistaankin se. Meillä on tässä hyvin vakava haaste, johon täytyy vastata. Meillä on selkeä joustavuuden vaatimus olemassa. Tässä ovat ne eri vaihtoehdot, joita meillä on, minkälaisia joustavuusvaihtoehtoja meillä on virtajärjestelmissä. Tämä pitäisi olla olemassa kaikissa voimalaitoksissa, ei pelkästään perinteisissä sellaisissa, vaan niissä, jotka käyttävät uusiutuvia energialähteitä. Mastarannin käsite, joka nyt on aivan vanhentunut, niin äh, tuuli- ja aurinkovoiman täytyy olla mukana itse järjestelmässä, aivan kuten kaikkien muidenkin osien. Lisäksi myös kysyntäpuolella on teollisuuden puolella ja tulevaisuudessa myös taloudessa, kun tulee yhä enemmän äh, lämpöpumppuja ja sähköautoja käyttöön, niin tarvitaan yhä enemmän äh, sähköä. Ja jos saadaan matalampi hinta aikaiseksi, niin sitä kulutetaankin silloin enemmän. Kolmanneksi, tällä hetkellä ehkä kaikkein tärkein on verkko. Jos joustavuutta voidaan ottaa käyttöön käyttämällä sitä sähköä, jota nyt tuotetaan, ja käyttää sitä muualla. Eli se, että laajennetaan verkkoja, on, on erittäin tärkeä asia. Ja lopuksi sitten energiavarastointi. Se usein laitetaan etualalle, mutta on tärkeää, että taloudellisesti katsoen se ei kuitenkaan ole tärkein vaihtoehto. Se, että myöskin ää, voima muutetaan kaasuksi, ei välttämättä tällä hetkellä ole mikään hyvä ajatus. Tällä hetkellä näitä muita vaihtoehtoja voidaan hyödyntää paljon enemmän. Sitten meillä on myös yksityiskohtainen analyysi, joka koskee Saksaa ja sitä, mitä tapahtuisi, jos Saksa ei laajentaisi siirtojärjestelmiään. Yhteenvetona nähtiin, että tilanne on aika rajoittunut vielä vuonna 2030kin. Kaikki se, mitä tiedetään Saksan tilanteesta ja uusiutuvan energialähteiden laajentamisesta, niin myös näiden suunnitelmien pohjalta ongelmat ovat aika rajallisia. Aika paljon voidaan hyödyntää olemassa olevaa verkkoa ja olemassa olevia siirtojärjestelmiä. Tietysti hinnat laskevat, jos siirtoverkkoa laajennetaan. Silloin voidaan nimittäin optimoida käyttöä paremmin. E- ja siitä syystä tämä laajentaminen on niin tärkeä asia. Eli tässä yleiskatsaus siihen, mitä voidaan saada aikaiseksi. Yhteenvetona voidaan todeta, että meillä on paljon erilaisia vaihtoehtojen avulla. Verkostosta voidaan ja järjestelmästä voidaan tehdä paljon tehokkaampi, mutta haasteitakin on niin, että voidaan, ne voidaan ratkaista. Viimeinen asia, jonka haluan ottaa esille, minulla on vielä hitusen aikaa jäljellä. Joten minä nyt tästä käyn tämän asian nopeasti läpi. Millä tavalla edistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöä tulevaisuudessa? Meillä on paljon erilaisia mahdollisuuksia, niitä kaikkia hyödyntää Euroopassa. Anteeksi nyt. Niin useat teistä tietävät, että meillä että meillä on erilaisia tariffijärjestelmiä, meillä on tarjouskilpailuja, jotka ovat yhä tärkeimmässä asemassa. Meillä on paljon erilaisia järjestelmiä, joiden avulla annetaan kannustimia uusien energialähteiden käyttöön. Jossain määrin voidaan nähdä myöskin, että lähestyminen on tärkeä kysymys. Sitä on nähtävissä jonkun verran. Ne maat, jotka joilla on uusiutuvien energialähteiden kiintiöt ovat vähenemässä ja useimmilla on erilaisia tarifijärjestelmiä käytössään sen sijaan. Ja sitten kun katsotaan kaikkia näitä eri järjestelmiä Euroopassa, katsotaan mitkä järjestelmät toimivat ja mitkä taas eivät, niin nähdään, että mitkä ovat ne asiat, joita on opittu. Ne poikkeavat jonkun verran perinteisestä tiedosta, jossa sanotaan, että no, tarvitaan enemmän harmonisointia. No kyllä sitä ehdottomasti tarvitaankin, mutta vähän eri suuntaan. Meillä on siis kolme päätelmää tässä. Tämä sanotaan usein monessakin maassa. Eli täytyy tarjota luotettava tukijärjestelmä jos politiikan suuntaa muutetaan nopeasti, niin se kyllä vesittää sijoittajien luottamuksen asiaan. Toiseksi otetaan huomioon investointien riskit. Järjestelmiä voidaan suunnitella eri tavoin ja joillakin järjestelmillä on tapa johtaa suurempiin riskeihin investoijille. Niin minä lopetan ihan juuri johtaa siihen, että uusiutuvan energialähteiden hinta nousee. Eli riskivähennys on sama kuin hinnanvähennys. Ja kolmanneksi, jos mukautetaan tuen tasoa aina vastaamaan teknologian ja markkinoiden tilannetta, niin se on tärkeää. Voidaan nähdä jo äsken viime vuosina tapahtunut uusiutuvan energialähteiden hinnan laskua. Eli meidän täytyy mukauttaa näitä tukitasoja. Lopuksi siis Uusiut energialähteiden huomattava määrän kasvu on mahdollista. Se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin ja siinä on haasteita, mutta ne ovat voitettavissa. Ja lopuksi, kun puhutaan tukijärjestelmistä, niin räätälöity lähestymistapa on kustannustehokkaampi todennäköisesti kuin se, että täysin harmonisoidaan kaikki järjestelmät. Kiitoksia. Nuoširdžiai dėkoju profesoriui ponui Korneliui Blokui už savo pranešimą. Na, ir... Kiitoksia tästä alustuksesta. Kollegat, komission sen Tajani on saapunut. On hienoa, että olette paikalla ja että olette varannut aikaa tähän kokoukseen. Nyt komission jäsen saa puheenvuoron. Hän puhuu energiaresursseista ja kilpailukykyisestä teollisuudesta. Olkaa hyvä. my because... Kiitoksia. Puhun nyt äidinkieltäni, koska täällä on tulkkaus tarjolla. Arvoisat parlamentin jäsenet, kansallisten parlamenttien jäsenet. Tänäisessä kokouksessa puhutaan hyvin tärkeistä asioista. Energiakysymykset liittyvät hyvin läheisesti investointiin moderniin teollisuuspolitiikkaan, joka on kilpailukykyistä. Kuten tiedätte, Euroopan komissiolla on 20 prosentin tavoite bruttokansantuotteesta ennen vuotta 2020, eli 20 prosenttia pitäisi vähentää päästöjä. Muutaman viikon kuluttua esittelemme tiedonannon joka on merkittävä panos helmikuiselle neuvoston kokoukselle, jossa juuri käsitellään teollisuuden kilpailukykyä. Me tarvitsemme sopimuksia myöskin teollisuudesta ja meidän täytyy politiikan avulla tukea reaalitaloutta Euroopassa. Jotta meillä olisi uudenlaista politiikkaa, niin totta kai meidän täytyy käsitellä tiettyjä merkittäviä aiheita. Ja meidän täytyy keskittää panoksemme teknologian, innovaatioon, markkinoille pääsyyn, kansainvälistymiseen, pääoman saatavuuteen. Inhimilliset resurssit ja koulutus ovat tärkeitä, mutta tärkeä osa liittyy myöskin energiapolitiikkaan. Ei ole sattumaa, että Eurooppa-neuvosto kesäkuussa pyysi, että komissio valmistelisi helmikuun huippukokousta varten asiakirjan, jossa ilmaistaisiin, miten energiapolitiikka vaikuttaa teollisuuspolitiikkaan. Me teemme Oettingerin kanssa työtä komissiossa – ja tämä työ sitten esitellään ennen neuvoston kokousta. Meillä on kunnianhimoisia tavoitteita, kun ajatellaan energiakysymyksiä Euroopassa vuoteen 2050 mennessä. Meidän pitää uudistaa talouttamme ja energiapolitiikkaamme. Ja sitten kun ajatellaan vuotta 2030 ilmasto- ja energiakysymyksissä, niin me tarvitsemme nyt sopivia poliittisia vastauksia lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, jotta voimme varmistaa, että kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästään mahdollisimman edullisesti teollisuuden ja yhteiskunnan kannalta. Meillä pitää olla johdonmukainen lähestymistapa politiikassa, ja meidän täytyy muistaa, että haluamme parantaa kilpailukykyä EU:ssa erityisesti suhteessa muuhun maailmaan. Meillä on paljon työttömyyttä ja vanhentuvaa teollisuutta, joten Euroopan pitää tukea kasvua ja kehitystä kaikilla aloilla. Meidän täytyy hyödyntää kaikkia taloudellisia mahdollisuuksia tuotannossa, joiden avulla voimme päästä vähähiiliseen ja tehokkaaseen talouteen. Ja nyt täytyy miettiä sitten energian hintakysymyksiä. Euroopassa energiahinta on liian korkealla. Se heikentää kilpailukykyämme. Ja energia, esimerkiksi sähkö, kun se on näin kallista, esimerkiksi Kiinaan verrattuna, niin se todellakin heikentää Euroopan kilpailukykyä. Eli tämä on suuri vaikeus, kun eurooppalainen teollisuus pyrkii olemaan kilpailukykyinen. No, ratkaisuja ei ole valtavasti, mutta kun katsotaan hiljattaisia tietoja energiavirastosta, niin teollisuuden asiakkaat Euroopassa maksavat yli kaksi kertaa enemmän energiasta kuin Yhdysvalloissa. Sitten maakaasun hinta on, se on myöskin edullisempaa Yhdysvalloissa ja sitten liuskekaasu on taas aihe, johon on kiinnitettävä huomiota. Eurooppa-neuvosto haluaisi edetä ja mielestäni meillä pitää olla neutraali lähestymistapa tässä asiassa. Tähän liittyy ympäristöhuolenaiheita ja myöskin taloudellisia ja teollisia huolenaiheita. Yhdysvallat etenevät globaalisti tällä alalla. Heillä on kilpailukykyä, koska siellä on alhaiset energiahinnat liuskekaasun käytöstä johtuen, mutta Euroopan on pakko ottaa huomioon tämä ongelma. Ja meidän täytyy tarkistaa tieteellisesti ja neutraalilla tavalla voiko liuskekaasun käyttö vahingoittaa ympäristöä tai voitaisiinko sitä hyödystää, hyödyntää energiana eurooppalaisissa yrityksissä. Ja tämä on ainoastaan yksi väline, joka meillä on käytössämme, jotta voimme harjoittaa energiapolitiikkaa. Jäsenvaltiot ovat pyytäneet, ettei oltaisi liian arkoja näissä kysymyksissä, brittipääministeri Cameron kirjoitti asiasta kirjeen komissiolle ja pyysi, että komissio toimisi päättäväisesti. Eli meidän täytyy nyt todellakin tehdä kunnollinen analyysi tilanteesta ja katsoa, millainen ympäristövaikutus lieskekaasulla on, ja sen jälkeen pitää sitten tehdä päätöksiä. Koska muuten hinta koituu meille liian kalliiksi. Meidän täytyy miettiä myöskin jakelu- ja siirtokustannuksia, veroja, tukia, joita on annettu uusiutuville energialähteille. Nämä kulut ovat jatkuvasti kasvaneet ja se vastaa 30-40 prosenttia energian loppuhinnasta. Eli tällaiset ei-energiaan liittyvät kustannukset ovat hyvin voimakkaasti, liiankin voimakkaasti vaikuttaneet energian loppuhintaan. Energia on tärkeää teollisuudelle, jolla käytetään hyvin paljon energiaa. Ja meidän täytyy muistaa myöskin pk-yritysten hankala tilanne. Meidän täytyy nyt tukea esimerkiksi alumiini- ja terästeollisuutta, ja meidän täytyy muistaa, että niiden vaikutus lisäarvoon ja työllisyyteen ovat huomattavia, mutta myöskin täytyy katsoa niiden strategista roolia koko tässä arvoketjussa. Eli kustannukset ovat korkealla tasolla, mutta myöskin on pidettävä mielessä teollinen todellisuus, joka on hyvin tärkeää, kun ajatellaan Euroopan kilpailukykyä. Eli miten voidaan puuttua näihin korkeisiin energiahintoihin, jotta emme aiheuta haittaa omalle eurooppalaiselle teollisuudellemme. No, meidän täytyy katsoa, miten energiahintoihin voitaisiin vaikuttaa ja niihin liittyviin kustannuksiin, ja mitä tulee energiatehokkuuteen ja investointipäätöksiin, ne vaikuttavat hyvin pitkälti yritysten toimintaan, joten on aivan loogista, että meillä on nyt ongelmia, jotka liittyvät sitten vaihtoehtoisen toimintaan, eli sen, että toimintaa siirretään EU-sta ulos. Eli suuret energiajätit saattavat poistua EUn rajojen ulkopuolelle, joten on tarpeen selkeästi ja realistisesti analysoida, mistä hinnat koostuvat, ja meidän täytyy arvioida niitä johdonmukaisesti. Meidän pitää myöskin koordinoida paremmin kansallista politiikkaa ja väliaikaiset siirtymätoimet paljon energiaa käyttävillä aloilla vaikuttavat siihen, että voidaan välttää markkinan vääristymiä ja voidaan luoda globaalistikin yhtäläiset kilpailumahdollisuudet kaikille. No sitten vielä hiukan eurooppalaisista kilpailusäännöistä. On luotu sisämarkkinoita valten ja henkilökohtaisesti katsoisin, että ne eivät välttämättä ole sopivia, kun ajatellaan nyt muuttunutta tilannetta. 50-luvulla teollisuus vei hyvin paljon energiaa ja silloin oli paljon kilpailua sisämarkkinoilla, mutta nyt geopoliittinen tilanne on täysin muuttunut, joten meidän täytyy nyt ottaa huomioon esimerkiksi Kiina, Aasia, meidän täytyy kilpailla Brasilian ja Intian kanssa. Eli meidän täytyy katsoa näitä kilpailusääntöjä uudelleen. Kilpailu on täysin välttämätön seikka, mutta sääntöjen noudattaminen on kuitenkin asia, jota mielestäni pitäisi nyt päivittää. Sitten ilmasto, ilmanlaatu, kriteerit. Meidän täytyy toimia näissäkin asioissa johdonmukaisesti ja samanaikaisesti meidän pitää miettiä kunnianhimomme tasoa ja katsoa sitä, miten voidaan vaikuttaa energiahinnan kehittymiseen verrattuna sen suurimpiin kansainvälisiin kilpailijoihin. Jotta päästään näihin tavoitteisiin, niin meidän täytyy käyttää kaikki käytössä olevat resurssit ja panostaa uusiutuviin energialähteisiin ja korostaa tutkimusta ja kehitystä. Uudessa strategiassa painostetaan, painotetaan juuri näitä kysymyksiä. Kun puhutaan EUn uudelleen teollistamisesta, niin silloin puhutaan myöskin politiikasta, jolla tähdätään energiasäästöihin – ja uusiutuviin energialähteisiin. Se ei ole helppoa, mutta meidän täytyy kuitenkin yhä enemmän toimia niin, että energiasäästökysymykset ovat yhä enemmän etualalla työssämme. Viime vuosinahan suuri osa tuotantoamme on siirtynyt Kiinaan. Siellähän käytetään hyvin paljon hiiltä ja tällä hetkellä Kiina vastaa valtaosasta hiilidioksidipäästöistä maailmassa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Eurooppa on menettänyt yli 300 miljardia euroa investoinneissa. Ja tästä on lähes jo kokonaan hyötynyt Kiina. Ja sitten Yhdysvalloissa liuskekaasu on nyt huomattavasti muuttamassa energiamiksiä Yhdysvalloissa. Ja siellä sähkön hinta on laskenut Euroopassa, se on taas noussut. Eli tulevaisuudessa energiakysymyksissä on otettava huomioon kaikki Euroopassa käytössä olevat energialähteet. No korkeat energiahinnat, kuten aluissa sanoin, ovat keskeinen osa eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa. Ja meidän pitää löytää oikea tasapaino, kun ajatellaan liuskekaasua. Meidän pitää tehdä tarpeellisia investointeja, koska muussa tapauksessa, jos me emme nyt toimi liuskekaasun osalta, siellä pitää vielä jatkaa tutkimusta, mutta jos me emme nyt toimi nopeasti kaikkien näiden energiavälineiden tasolla, niin silloin riskinä on se, että kilpailukykymme romahtaa. Ja kun ajatellaan energian hintoja, niin eurooppalainen teollisuus on todellakin heikossa asemassa. Kuten sanoin, ennen helmikuun huippukokousta me esittelemme raportin, jonka oma pääosastoni on laatinut Oettingerin kanssa, ja haluamme konkreettisesti vaikuttaa tilanteeseen. Ja mielestäni meidän täytyy varmistaa energiamiksin monipuolisuus. Meidän täytyy keskittyä uusiutuvien energialähteisiin, niitä pitää tutkia erityisesti silloin, kuin vararahoitus ei ole taattua. Viime kuussa komissio esitteli kannustimia kansallisella tasolla liittyen uusiutuviin energialähteisiin. Ja tällä hetkellä nämä säännöt eivät ole sitovia, mutta jäsenvaltioiden pitää ottaa ne huomioon, koska niihin liittyy sitten valtiotukisäännöt, jotka liittyvät energiakysymyksiin. Näistähän puhuttiin tehtiin täällä Euroopan parlamentissa muutama päivä sitten ja Italian parlamentissa. Ja sitten ydinvoiman vaiheittainen poistaminen. Sekin on kysymys, joka lisää kilpailukykyä verrattuna tärkeimpiin kansainvälisiin kilpailijoihin. Biomassa voi lisätä tämän raaka-aineen hintaa, mutta jos voidaan vähentää hiilten varastointia, niin siitä koituu etua. Ja sitten meidän täytyy korostaa innovointia, meidän täytyy löytää uusia tapoja vähentää kustannuksia, lisätä yhteensopivuutta ja parantaa kansainvälistä kilpailukykyämme, jotta voimme päästä 2020 tavoitteisiin. Uusiutuvien energialähteiden kehittäminen liittyy ympäristötavoitteisiin, koska vihreä kasvu, innovaatio, kehitys, uudet vihreät bisnesmallit, kaikki nämä tarjoavat uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille. Ja juuri tänään esittelin tuloksia eurobarometritutkimuksesta liittyen siihen, miten PK-yritykset ovat siirtymässä vihreämpää taloutta kohti. Kaikki PK-yritykset ovat päättäneet lähtee tielle, jolla säästetään energiaa ja ollaan yhä lähempänä vähemmän saastuttavaa ja vihreämpää toimintatapaa. Tämä on meille eurooppalaisille hyvin tärkeää. Ja kun katsotaan nyt vaikka vihreää teollisuutta Euroopassa, esimerkiksi vesihuollossa, esimerkiksi Israelissa tai Kiinassa. Siellähän kumppanimme ovat hyvin kiinnostuneita eurooppalaisesta tietotaidosta. Eli kaikki tämä työ saattaa olla hyvin keskeistä, kun ajatellaan Euroopan kilpailukykyä. Mutta meidän täytyy myöskin olla rohkeampia valinnoissamme ja meidän pitää pystyä vastaamaan teollisuuden haasteisiin työllisyyden ja kilpailukyvyn osalta. Ja meidän täytyy saada enemmän Eurooppaa eikä vähemmän Eurooppaa. Meillä pitää olla todelliset Euroopan sisämarkkinat, eli tämä nyt on yhteenveto näistä asioista. Näin pitää edetä, jos me todellakin pyrimme siihen, että energiajärjestelmämme on väline, jolla voidaan tukea Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Ja tavoitteena aina on se, että meillä on järjestelmä, joka luo enemmän työpaikkoja ja joka johtaa meidät ulos kriisistä. Kiitos. E- Kiitoksia. Kiitoksia komission varapuheenjohtajalle, joka vastaa teollisuudesta ja yrittäjyydestä. Ja nyt saa puheenvuoron viimeinen puhuja, joka kertoo meille liuskekaasusta Euroopassa. Esitys koskee energiatehokkuutta ja liuskekaasua. Randall Bowie, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Seuraavan parin minuutin aikana en puhu niinkään liskakaasusta kuin vaihtoehdoista. Sydäntäni lämmittävät jotkut komission jäsen Tajanin sanat tehokkuudesta mahdollisena vaihtoehtona, koska se varmasti on sitä. Minun mielestäni ja monen alalla työskentelevän mielestä. Aamun keskustelun jälkeen tuppaamme olemaan samaa mieltä ongelmista energiahinnat nousevat, kilpailukyky heikkenee. Sitten on tämä vaarallinen ilmastonmuutosongelma, työttömyys, paikallinen saastuminen aiheuttaa paljon ongelmia, kuten varmaan tiedätte, suurin osa eu kaupungeista rikkoo päästörajoja. Sieltä paljon enemmän päästöjä kuin VTO sallii ja enemmän kuin EU-lainsäädäntö sallii. Meillä on terveysongelma muiden ongelmien päällä. Miten ne voi ratkaista? aamun keskustelun jälkeen me Olemme päätämässä samaan mielipiteeseen jostakin, ei niinkään energian hinnasta kuin energian kustannuksista, sitä määrästä energiaa, jota käytetään. Sitten täytyy miettiä, mitä kilpailukyky merkitsee. Ei se ole halpoja tuotteita, vaan laatua, koulutettua työvoimaa. Se liittyy kokonaan joukko monimutkaisia asioita, jotka määrittelevät kilpailukyvyn. Ja me alamme vähän lähestyä mielipiteissämme noiden asioiden suhteen. Mutta meidän täytyy muistuttaa itseämme siitä, että jos me ilmastonmuutoskysymykseen haluamme tarttua, kasvu johtaa investointoihin ja ruokkii kasvua. Me täytyy lisätä työvoimaa ja pääoman tuottavuutta ja terveysongelmiin meidän täytyy vähentää saastumista. Ja tässä yritän esittää tässä markkinoiden loppuun saattaminen ja sisämarkkinoiden käyttäminen mark- energiatehokkuuden lisäämiseksi. Tämä on tärkeä osa näitä markkinoita. Näin me kykenemme ratkaisemaan aika pitkälle monia näistä ongelmista. Professori Block puhui uusiutuvasta energiasta, auringosta, tuulienergiasta, maalämpöä, minä puhun kuuvoimasta, mutta puhutaan ää, vuorovesivoimasta. Täällä mä ei ole mikään ajoittainen voima, vaan painovoima toimii koko ajan. Liuskekaasu, komission sen taina niin sanoi, että asia pitää tarkastella tarkkaan. Mutta tällä hetkellä näyttää sille, että se ei ole toimiva vaihtoehto. Olen tarkastellut paljon tutkimuksia. Yhdysvalloissa on erityispiirteet. Jos lentää Yhdysvaltojen yli, niin näkee, että noin puolet Länsi-Yhdysvaltoja on lähes asumatonta. Sinne voidaan mennä, sinne voidaan räjäyttää tai frakata liuskakaasu esille – Useimmat osat Euroopan eivät salli tätä. Ja pitkällä aikavälillä myöskin varantojen ehtyminen tekee tästä keskittymättömän vaihtoehdon. Ja epäkonventionaaliset lähteet johtavat myöskin ilmasta kaasuihin. Sen sitten liikaa keskittymään liuskekaasuun. Olisi parempi tehdä muuta. Tajana puhuu innovoinnista, resurssitehdokkuudesta – on tärkeää myös olla ensimmäisen askeleen ottaja kilpailukyvyn kannalta. Ja sitten ei kilpaile hinnoilla. Tehokkaiden roolin suhteen noudatan aina tätä trias energetiikka periaatteen mukaan. Halvinta energia on se energia, mitä ei tuoteta. energiakilowattiin säästäminen maksaa noin puolet sen tuot, mitä sen tuottaminen maksaisi. Vuosien myötä tämä suhde on tullut aika selväksi, että markkinoiden kehittämiseksi energian täytyy olla lähtökohta. Ja sitten uusiutuvat energialähteet. Mutta, eli vähennä energian kysyntää ennen kuin pyrit lisäämään tar- tarjontaa. Täällä on puhuttu kapasiteettimarkkinoiden kehittämisestä. Kuinka paljon reservikapasiteettia täytyy olla vaihtelevaan tuota, tarjonnan tasaamiseksi. On erittäin tärkeää, että kuluttajat kykenevät vastaamaan tähän kuormituksen vaihteluun vähentämällä kysyntää tiettynä aikoina. Block mainitsi tämän. Nämä täydentävät sisämarkkinoita. Tehokkuus on yksi avainosa. mitä tänä aamuna todettiin, ei tarvita sitä markkinoiden yhdistämistä, vaan paikallisia ajoittain energiaa tuottavia tahoja. Tästä on puhuttu. Rakennukset ovat erittäin tärkeä osa tätä yhtälöä. Rakennukset kuluttavat noin 40 prosenttia kokonaisenergian kulutuksesta. Tämä on tärkeä osa infrastruktuuria, yhtä tärkeä kuin siirtoverkkojen rakentaminen. Standardointi on yli, olennainen osa sisämarkkinoiden loppuun saattamista. Se on erittäin tärkeä rooli tehokkuuden kannalta. Se on ennakkoehto. Nyt on minimitehokkuusvaatimuksia, joita käytetään ekosuunnitteluvaatimuksia, nämä CE-merkinnät, nämä auttavat sisämarkkinoiden harmonisointi ja energiamerkit, merkinnät. Uusiutuvat energiatkin vaativat harmonisointia jonkun verran. Turvallisuus on tärkeää, että paloturvallisuus ja kestävyydestä on tulossa avainkysymys harmonioinnista. harmonisoinnissa. Ja tärkeä osa lähentämistä on, että monista näistä standardeista tulee globaaliin, mitä hyväksytään. Yhdysvallat on nyt hyväksymässä ekosuunnittelustandardeja, mikä on kiinnostavaa. Kiinakin on tehnyt näin. Nämä eurooppalaiset normeista, EU-normeista on tulossa iso normeja, globaaleja. Jos kykenee tuottamaan tuotteelle standardin, se parantaa kykyäsi viedä, koska tuotteessa on standardointu. Tämä helpottaa viemistä. Energian hallinto- ja auditointijärjestelmä on tärkeä osa tätä ja äskettäinen lainsäädäntöä liittyen energiatehokkuuteen. Nämä energiaauditoinnit, niin kuin niitä kutsutaan, vaativat teollisuutta tarkastelemaan energian kulutusta ja kartoittamaan sen, miten kulutusta voi vähentää. Tämä on avainkysymys. Energian hallintajärjestelmät ovat tärkeä osa tätä. Meillä on vielä paljon työtä markkinoiden loppuun saattamisessa energiatehokkuuspuolella, jos ajatellaan, ja päästäksemme kaupan esteistä, hallitsevista toimijoista, markkinoiden kehittäminen kaupan lisäämiseksi, kustannusten vähentämiseksi. Vastavuoroinen tunnustaminen ja sertifiointi ovat ydin osa näitä markkinoiden toimimaan saattamista. Tähän liittyy siis informaatiokysymykseen. Euroautos on avainasemassa. Parhaista käytänteistä pitää jakaa tietoa. Koordinaatio on tärkeää ja sitä ei pidä sotkea kulluusiaan kilpailun ehkäisemiseen. Jonkun kilpailua säädöstä sitä, kuinka paljon me voimme kilpailla. Meidän täytyy ajatella asioita pitkällä aikavälillä. Lyhyen aikavälin tavoitteet tästä on paljon ongelmia. Palatakseni tähän keskusteluun sitovista tavoitteista. Nyt käydä. Suurin osa näytöstä on sellainen, että jos haluamme tavoitteita, niin ne pitäisi olla tehokkuustavoitteita. Kasvuhuonepäästötavoitteet tavoitteet eivät yksin riitä ei tällaiset esteet kestävät niiden toteutumiseen. Tehokkuustavoitteet varmistavat kasvihuonekaasupäästöjen saavuttamisen, jolla ovat maksimaalisesti joustavuutta. Joten säästöjen keskittyminen maksimoi tehokkuuden. Säästöjen mahdollisuuksista pari sanaa äskettäiset tutkimuksessa osoittavat, että mahdolliset säästöt ovat kaikilla sektorilla äärimmäisen korkeita, ainakin 40 prosenttia 2030 mennessä, asumissektorilla 61 prosenttia, kuljetuksessa 26. Neljä. Teollisuus 26 pohjakorjaan, kuljetusala 40 prosenttia, mutta siis rakennukset ovat osuudeltaan suuri. 2080 pitkällä aikavälillä meillä on 80 prosentin mahdollisuus. Nämä ovat toteen näytettäviä lukuja, osana erittäin huolellisia tutkimuksia. Ja se nykyinen rakennuskanta täyttäisi lainsäädäntövaatimukset ja korjausaste nostaa kolmeen prosenttiin – näiden syväremonttien tekeminen. Tämä voi lisää energiatehokkuutta viiden, viisinkertaiseksi. Nämä mahdollisia ja kustannustehokkaita lukuja. En käy näitä kaikkia vaihtoehtoja läpi. Jos ajatellaan vaikka käytössä olevia tuloja, tehokkuus luo käteisvirtaa, se tuo roita tuotannolle, äh, investoinnille tuottoa. Se kannattaa pitää mielessä vähentää köyhyyttä, parantaa hyvinvointia, se luo työpaikkoja. Puoli miljoonaa työpaikkaa voidaan olla 2020 mennessä jos nykyistä säästömahdollisuuksia käytetään. Tällä on myönteiset vaikutukset budjetteihin, vaikuttaa työttömyysvakuutukseen. Hyödyt ovat loputtomia. Näiden kriisin laskelmissa tehkuilla on avainrooli aina. Meidän täytyy miettiä tätä vähän enemmän historiallisesti energian säästäminen on jo osoittanut pää keskeisen asemansa. Nämä laskelmat ostavat, että jos mä olisi energiansäästöohjelmia luonneet, kulutus olisi 65 prosenttia korkeampi kuin nykyään. Joten se on isoin polttoaine tässä miksissä. Energiansäästö on ykköspolttoaineemme ja luvut to todistavat tämän. Meidän täytyy tarkistaa näitä lukuja tarkemmin. Ne ovat aika ällistyttäviä. Yksi konkreettinen esimerkki yhdellä alueella. Tanska on osoittanut sen maa, on isot korkeat energiaverot ja se, sen talous on kuitenkin yksi EUn vahvimmista argumentti, että verotus tappaa teollisuuden. Tämmöinen ei ole osoittautunut todeksi. Skandinavia tarkastelee. Tämä on äskettäinen täskalainen tutkimus. Tällä ei ole lähes mitään vaikutuksia yksityissektorin työllisyyteen, kulutukseen tai maksutaseeseen. Joskin sillä on ollut myönteinen työllisyysvaikutus. Se joko erittäin isoja globaaleja yrityksiä, puhdasta teknologiaa, 3 prosenttia BKSTstä. Se on isompia osuuksia maailmassa. No, yksi maailman pienimmistä maista, mutta maailman suurimmista cleetech maista Vestas, Kunfos, Rockwall, Velux ja paljon konsultteja. Energiateknologia on noin 10 prosenttia Tanskan hyödykeviennistä. viennistä Se on yksi osuuksista maailmassa. Näet, että tällä ei ole erityisesti vaikutuksia bkt lukuun, mutta työllisyyttä, joka kasvaa. Tässä on ennenkin riippuvuus. Ja tuolla alhaalla on äh, Tanskassa on ainoa EU ja se valtio, jolla on eh, eh, energiaa, joka on ja Huipulla Malta on prosenttisesti tuonnista riippuvainen. Se on aika vaikuttavaa. Liittyy myös, liittyy myös siihen, miten energiaa hallinnoidaan. Tässä on säästöpatenttien kustannuksista tietoja. Terästeollisuudessa on aika paljon potentiaalia. Ja tämä paljon liittyy energiaan ja lämmön yhteistuotantoon ja ää, lämmön talteenottoon. Sama pätee sementtiin, se vielä isompi nämä ovat OECDn lukuja. Ei altaa. kemian teollisuudesta potentiaalia on. Business Europe mainitsi tämän luvun 40 prosentin ero. Yhdysvalloissa sähköhinta on alhaisempi, tämä on tämä luku. Tämä koskee hintaa. Tämäkään ei kestä loppu ikuisesti. lopuksi eli sisämarkkinoiden täytyy tarttua investointiongelmiin Täytyy tarkastella energiatehottuutta ja uudistuva energia. Vihreä työpaikat avaa. Meidän pitäisi olla eturintamassa ja meidän pitäisi miettiä vakavasti sitovia säästötavoitteita. Tässä pieni kuva ehkä tekee vaikutukseen. Tämä, tämä juna on lähetetty luotain. primitiivistä teknologiaa. Tämä, tämä kierrätettiin pari kertaa maapalloa ympäri ja sitten bumerangina kohti Jupiteria. Ja siinä otettiin kuva sitten maasta ja kuusta, jotka tanssivat. Se on ensimmäinen kerta, jossa kuu ja maa ovat yhdessä kuvassa. Me olemme eläneet miljoona vuotta tässä. Teknologia voi ratkaista monta asiaa. Asia myös paljon tämän kriisin, jossa olemme. Kiitoksia. Hyvä päivä. Kiitoksia. Hyvät kollegat, kuten olette huomanneet, jotkut alustajista ovat puhuneet pidempään, mutta heidän esityksensä olivat erittäin mielenkiintoisia. Haluan kuitenkin muistuttaa siitä, että ne kansallisparlamentaarikot, jotka halusivat käyttää puheenvuoron, täyttivät tällaisen keltaisen paperin, näin he ovat tehneet. Haluaisin muistuttaa myös siitä, että sama sääntö on voimassa kuin aamullakin. Kaksi minuuttia, jokaista puhuja varten minuutti kysymyksiä. Klausen nacionalinių parlamento atstovai, vienas Europos parlamento. Eli kaksi puhujaa kansallista parlamentista ja yksi Euroopan parlamentista. Ensimmäinen puhuja täällä luettelossa niin on Kosovon kollega Talous- ja kehitysvaliokunnan puheenjohtaja Kuutosashakia. Anteeksi, jos ansin tämän nimen väärin. Kiitoksia. Haluaisin sanoa, että tällä hetkellä Kosovossa meillä on vain yksi operaattori ja y- ensimmäinen yksityistetty jakeluverkko vain yksi generaattori tällä hetkellä, mutta lainsäädäntö valmistelee markkinoiden avaamista. Yhdessä eurooppalaisen lainsäädännön koordinoinnin kanssa olemme mahdollistaneet tilanneiden myös eurooppalaisille yrityksille, jotka ovat tulleet Kosovoon pienin hankkein. kaasu ei ole tärkeä osa energiatuotantoamme Kosovossa. Odottelemme liittymistä verkkoon Albanian kanssa. Se mahdollistaa sitä, sen, että voimme olla osa myös yhtenäistä energiamarkkina-aluetta. Olemme myös käynnistämässä uutta voimalaitosta. Halusin esittää kaksi kysymystä. Kysymys tuista ja uusiutuvista energialähteistä. Kun Markus Sperer puhui yrityksistä, niin se oli kovin mielenkiintoista. Haluaisin tietää, mitkä ovat ne edut, millä tavalla tuet vaikuttavat energiapolitiikkaan ja yrityksiin. Lisäksi Berger puhui siitä, että vähennettäisiin päästöjä. Haluaisin tietää, millä tavalla tällainen myönteinen vaikutus voidaan saada yrityksille. Mitä mieltä elinkeinoelämä on sen asemasta? Päästöjen vähentämistä, onko se niille hyödyllistä ja auttavatko nämä tuet siinä, että yritykset voivat käynnistää, jotta käyttöön uusia energialähtöitä. Miten kauan tähän käsityksen mukaan Stockbrook menee? Eh, Kiitoksia hyvät kollegat. Jos ylitätte puheen, niin silloin kaikilla on mahdollisuutta käyttää puheenvuoroa. Ei joudun keskeyttämään. Minulla on esitetty kysymys myös eh, noista kalvoista. Jos kollegat haluavat, voimme lähettää ne sähköisesti teille. Seuraavana Puolan senaatin jäsen äh, Stanislav Ivan. Mahdollisimman lyhyesti. Eh, mając na uwadze zasadę równorzędności trzech filarów unijnej polityki. Kiitoksia, puheenjohtaja. Jos katsotte Euroopan energiapolitiikan kolmea pilaria, niin täytyy sanoa, että ainoastaan kohesiivinen lähestymistapa voi taata talouskasvun EU:ssa. ssa Jos nyt itse sitoudumme siihen, että päästöjä vähennetään, niin se vaarantaa uudelleen teollistamisprosessin Euroopassa. Energiahinnat liittyvät energia- ja ilmastopolitiikkaan. Korkeat energiahinnat ovat haitaksi talouskasvulle. Jos katsotaan vaikka Puolaa, jos hintaa osalta nostetaan parikin prosenttia, niin se saattaa johtaa satojen tuhansien työpaikkojen häviämiseen. Eli hyvin suuri riski liittyy siihen, miten päästökauppajärjestelmää manipuloidaan. Näiden päästöoikeuksien hinta riippuu markkinatilanteesta ja niiden kanssa ei pitäisi lähteä temppuilemaan. Kiinnittäisin huomioon siihen, että meidän pitää nyt päästä takaisin kasvuuralle Euroopassa ja päästöhintojen ei millään tavalla pitäisi vaikuttaa energiahintoihin. Meidän on otettava huomioon eri jäsenvaltioiden erityispiirteet, niiden maantieteellinen sijainti esimerkiksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana. Jūzis Imbrasas, Euroopan parlamentin jäsen. E, Kollegos, kalbėdami šiandien apie efektyvų ir ekologišką energijos vartojimą. Kiitos. Me mielemme näemme päätavoitteemme suhteessa vuoteen 2020, kun me tarkastelemme sitten kulutuksen kasvua 2008-2012, niin meillä on toiveita, että saavutamme 2020 tavoitteet. Energiatehokkuus. Siinä rakennuskannan ää, äh, remontointi on äärimmäisen tärkeää. Se on hyvin tärkeää itäisille maille. Meillä on valtavasti potentiaalia. Me voimme saada paljon aikaan energian säästöllä ja energiatehokkuudella. Uusiutuvien energialähteiden suhteen, mitä voimme lisätä niiden käyttöä. Meidän täytyy tarjota tukea niille kansalaisille, jotka käyttävät uusiutuvaa energiaa kotona. Monet puhujat ovat maininneet tämän. Meidän täytyy tukea uusiutuvaa energiaa. Miten kysymykseni on? Onko meillä mitään sääntöjä putkessa, joka koskee kotitalouksien tukemista liittyen uusiutuvan energian käyttöön? Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron Kreikan kollegalle Denis Staminitikselle. Hyvä puheenjohtaja. Epäilemättä tarvitsemme energiapolitiikkaa, joka edistää kasvua ja kilpailukykyä. Askelet tähän suuntaan ovat seuraavia. Meidän täytyy hyödyntää olemassa olevaa puitteista Euroopan unionissa ilmaston politiikan perusperiaatteita. Meidän täytyy vähentää päästöjä, täytyy turvata energian saanti täytyy viedä eteenpäin kilpailukykyä lähestymistavan avulla, joka yhdistää korkean teknologian käytön, kustannustehokkuuden ja hyödyntää hyvin voimavaroja. Tässä suhteessa nämä politiikalat voivat olla kasvumoottori. Euroopan unioni toimii pioneerina puhtaassa ja tehokkaassa teknologiassa – palvelujen tarjoamisessa ja tämä tulisi toimia meidän etunammekin. Jotkut tästä asioista pyrkivät siihen, että voidaan vähentää saastumista. Niitä on myöskin kritisoitu, koska ne ovat tehneet energiasta kalliimpaa sekä yrityksiltä kotitalouksille. Tästä syystä meidän täytyy viedä eteenpäin yhtenäismarkkinalainsäädäntöä. Meidän täytyy myös hyödyntää hyvin kotimaisia voimavaroja, polttoainevoimavaroja, ovatpa ne sitten uusiutuvia vai, tai eivät. Samalla täytyy varmistaa myös toimitusvarmuus. Tämä parantaa kilpailukykyä. Samalla säästämme energiaa ja parannamme tehokkuutta kotitalouksissa. Lisäksi uusiutuvien energiavarojen lisääminen on tärkeää. Tämä koskee myös minun kotimaantani Kreikkaa. Jos haluamme integroitujen verkkojen toimintaa parantaa, meidän täytyy vähentää kustannuksia ja lisätä korkean teknologian käyttöä. Ačiū labai kollega ir e, sekantis susirašys. Kiitoksia. Seuraavana Lenas Valsis Liittuan parlamentista. Mostly to the business. Kiitoksia. Puhun nyt lähinnä Business Europeille. Miksi ette noudata kansainvälisen kauppakamarin raporttia ja sanoa, että pitää siirtyä kohti vihreitä investointeja? Jos on vastuuntuntoinen, niin silloin pitäisi kehittää liiketoimintaa ainakin 10-20 väliä ja 10 vuoden kuluttua talouden kilpailukyky mitataan sillä, kuinka paljon käyttää energiaa kuinka tehokkaasti, eikä sillä kuinka paljon energiaa on tuotettu. Tehokkuus tuo myös lisää voittoja ja se tuo aikaan, se saa aikaan myös sen, että päästään paremmin ilmastotavoitteisiin ja ei pidä käyttää likaista liuske, kaasu, teknologiaa tai ydinvoimaa. Ja uusiutuvilla energialähteillä saadaan yhä halvemmalla energiaa ja kymmenen vuoden kuluttua se on hyvin kilpailukykyistä jo ilman tukia. Tämähän ei koske liuskekaasua tai ydinvoimaa. Eli Business Euros puhukaa Chevronin kanssa, jotta se sijoittaisi biokaasun ja pitää käyttää Euroopassa tuulivoimaa, ei ydinvoimaa. Ja pitäisi hyväksyä Euroopassa lakeja, joilla raivataan tietä älyverkoille ja älymittareille. Ja sen jälkeen toimintanne on kestävää. Euroopan parlamento ponas Prodi, prosau. Kiitoksia. Edustaja Prodi Euroopan parlamentista seuraavana. Ehm, Kiitoksia. Halusin nyt viitata Blokin puheenvuoroon. Hän puhui tästä negatiivisesta sähkön hinnasta. Eli pitää joko olla energiakertymiä, mutta myöskin lämpökertymiä. Ja voitaisiinko hyödyntää energian ylituotantoa vedyn tuotantoon ja tällä tavalla voitaisiin edesauttaa teollisuutta, joka hyödyntää vetyä, esimerkiksi jalostamot, lannoitetehtaat. Eli tällä tavalla voitaisiin saada sähköverkko tasapainoon ja samanaikaisesti voitaisiin hyödyntää tallessa olevaa energiaa. Ja sitten kun puhutaan tuulivoimasta, niin voitaisiin siirtää tätä energiaa vesienergiasta näihin offshore-laitoksiin. Mielestäni tämäkin olisi tärkeää. Ja tämä keskustelu on todellakin ollut mielenkiintoista. Kiitos siitä. Kiitoksia. Ja sitten luettelossani on Didi Chiru Romanian parlamentista. Paljon kiitoksia. Olemme paljon puhuneet puhtaasta energiasta – ja Yhdysvaltojen edullisimmista markkinoista. Totta tuo on. Olemme samaa mieltä. Suurin haaste Euroopalle on puhdas energia parempaan hintaan. Kuuntelin tarkkaan herra Bauin esitystä, joka mukaan hinta ei maksa, vaan kustannukset. Mitä meillä on kysymys teille, herra Baue? Miten EU-jäsenvaltiot rohkaista ää, uudistuvaa energiaa ilman yhteistä energiamiksijärjestelmää. Miten jäsenvaltiot voivat taata samat hinnat, samat kustannukset palveluille ja kustannuksille suhteessa uudistuvan energian panoshintoihin. Jos ajatellaan tällainen järjestelmä jäsenvaltioiden kesken, voisi olla ensimmäinen rat- osa ratkaisua Euroopan energiaongelman ratkaisemiseksi. Thank you, Mr. Chairman. Bruce Vesaite Liettuan parlamentista seuraavana. Kilpailukyky Euroopan talouksista liittyy suoraan energiaystävällisiin energiamarkkinoihin. Eli haluaisimme tietää komissiolta, että millä tavalla voitaisiin saada aikaiseksi kilpailukykyiset kaasumarkkinat ja erottaa kaikki hinnat maakaasun hinnasta. Olen edellisten puhujen kanssa samaa mieltä silloin, kun puhutaan energiasäästöistä ja energiatehokkuudesta. Rakennusteollisuudessa ja ö, liikenteessä kuljetuksessa tämä on oleellista, koska se on todella tehtävä, joka meidän täytyisi tehdä. 21. vuosisadan piti, piti olla se vuosisata, jolloin vihreä taloutta ja vihreä energiaa kehitetään. Sikäli kun minä näen, niin se ei enää ole EUn tavoite. Minä suosittelisin sitä, että katsotaan noita etunennässä olevia menestyjiä. Vaikkapa Tanskaa, ja muita maita vihreiden, vihreiden energiamuotojen käyttäjiä. Se on Euroopan tulevaisuus. Kiitoksia, hyvä kollega. Ja sitten Correira de Campos Euroopan parlamentista. Por cumprimentar rapidamente a presidencia lituana e os Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin tervehtiä puheenjohtajavaltiota Liettua ja liettualaisia parlamentin jäseniä, jotka ovat paikalla. On harmi, että meillä Euroopassa olemme nyt tässä tilanteessa. Eli meidän täytyy nyt kilpailla Intian ja Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa ennen kaikkea, kun puhutaan teollisuudesta, jolla käytetään paljon energiaa ja tilanne on hankala. Tänään on kuultu eri puheenvuoroja, jotka ovat ristiriitaisiakin. Tämä on ollut vähän ristiriitaista keskustelua. Tässä on nyt ensinnäkin puhuttu liuskekaasusta ja teollisuuden globalisoitumisesta ja eurooppalaisista suhtautumistavoista ilmastokysymyksiin. No, nyt meidän täytyy myöskin käyttää yhdysvaltalaista hiiltä, koska se on halvempaa kuin eurooppalainen. Meidän täytyy nyt miettiä eurooppalaisia arvoja. Ja mitä voimme tehdä näille arvoille? No ensinnäkin energiatehokkuus on yleismaailmallinen arvo, sillä voidaan vähentää kulutusta. Ja mitä tulee toimistuksiin, niin joissain maissa on riskejä geopoliittisesti. Eli tästä pitäisi tehdä etu. Ja kuten on sanottu, meillä pitäisi olla eurooppalaisia energiaverkkoja, meidän pitää välttää energiasaarekkeita ja Euroopassa on kilpailuetuja näissä kysymyksissä ja niitä meidän pitää puolustaa. Ja en nyt ymmärrä sitä, mitä tapahtuu uusiutuville energialähteille. Euroopassa on tehty ponnisteluita ja täällä on nyt vähän kyllä into hävinnyt. Meidän ei pidä nyt lannistua uusiutuvien energialähteiden kustannusten tai kannustimien osalta, vaan meidän pitää jatkaa. Kiitos. E, Seuraavana Puhujaluettelossa on David Gripper Italian parlamentista. Kiitoksia. Bowie ja Block pitivät hyvät puheenvuorot. Ja liuskekaasu on kyllä harhakuva. Muissakin, muissakin maissa tuotannossa voidaan hyödyntää tätä, eli tämä kilpailukykykysymys teollisuudessa kyllä on täysin nolla, jos kaikki hyödyntävät liuskekaasua. Mutta meidän pitää antaa kuitenkin merkki siitä, mikä on kolmas teollinen vallankumous. Eli tästä Jeremy Rifkin puhuikin. No, sitten energiatehokkuus on tärkeä ja meidän täytyy korostaa tutkimusta. Tuo mahdollisuus yrityksillemme ja nehän ovat kehittäneet ja kehittävät edelleen näitä kysymyksiä. Ja varastointi on tärkeä kysymys, mutta ennen kaikkea tähän pitää ottaa mukaan kuluttajat. Kuluttajien on voitava tehdä ero sen erolle, kuinka paljon hän käyttää energiaa. Eli mikä on yö- ja päivähinta energian osalta ja millaista energiaa on käytössä kullakin hetkellä. Italiassa on tehty virhe, eli on eriytetty hintoja ja näin tietyistä uusiutuvista energiamuodoista on jouduttu lähes luopumaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavana Benamati Italiasta, olkaa Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt iltapäivällä käsitellään aihetta, joka on minun maalleni hyvin tärkeä, eli teollisuuden kilpailukyky. Eli pidämme hyvänä sitä, mistä komission jäsen Tajani puhui, koska meistä on ihan hyvä, että Eurooppa nyt on siirtymässä kohti budjettipolitiikkaa, ja energian hinnat ovat keskeisiä, kun ajatellaan kehityspolitiikkaa ja kilpailukyvyn elvyttämistä. Meidän täytyy saada energiaa, joka on kilpailukykyistä maailmanlaajuista, maailmanlaajuisesti. Joten nyt iltapäivän kokouksessa minulle tuli yksi mieleen, eli mikä on markkinoiden rooli. Se on täysin välttämätöntä ensinnäkin, kun ajatellaan näitä yhteenliittymiä ja hallinnointia tuotannossa. Mutta erityisesti meidän täytyy miettiä, miten sisämarkkinat ovat todella vapautettuja. Vain tämä johtaa kilpailukyvyn paranemiseen ja hintojen laskemiseen kuluttajien ja yritysten osalta. Ja sitten vielä energiatehokkuudesta. Me katsomme, että energiatehokkuus, en nyt ehdi muista asioista puhumaan näin lyhyessä ajassa, niin teidän energiatehokkuudella on merkittävä rooli tulevaisuudessa. Meidän täytyy miettiä energian tuotantoa, mutta myöskin teollisuutta, tämän osalta. Ja sitten uusiutuvista energialähteistä meidän pitäisi antaa tukea kehitykselle ja tutkimukselle huomattavasti enemmän. Se on mielestäni asia, jota pitäisi huomattavasti pohtia, kun mietitään uusia hankkeita. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi vielä Euroopan parlamentin jäsen Grazie. Jos nyt oikein äänsin. Thank you, uh, President. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tervehtiä Liettua kollegoita ja kollegoita kansallisesta parlamentista. Minulla on kysymyksiä lähinnä Randall Bowille. Olen samaa mieltä, että energiatehokkuus on tärkeää. Tämä mutta se, siellä, että keskityttäisiin ainoastaan energiatehokkuuteen eh, politiikkaan, pitäisi jättää useampia vaihtoehtoja avammeksi Esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyö uudistuvan energian kustannusten laskemiseksi. Me olemme tehneet joitakin virheitä pyrkien loikkaamaan teknologian kehitysaskelia yli. Meillä on ollut suurempia projekteja, joissa teknologialla on riittävän kypsiä. Kuitenkin pitäisi jatkaa tällä linjalla, saada sisämarkkinat täydellisiksi. Minusta ainoastaan ponnistelemalla eri teknologioiden parissa – voimme auttaa Eurooppaa, jonka tapaus on erittäin erikoislaatuinen, koska meillä on paljon energian lähteitä vain yhdistämällä lähestymistavat. Voimme tuottaa puhdasta energiaa, johon meillä on varaa. Kiitos. Kiitos kollega ja nyt annan puheenvuoron Kolme minuuttia, kolme minuuttia avainpuhujille, pääpuhujille vastauksia varten. Ensiksi herra Bayer Business Europeista. Kommentoi. Well, Chairman. Uh, well, first of... Kiitoksia. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Ne olivat arvokkaita. Ja haluaisin nyt puuttua moneen kysymykseen. Ehkä tämä on nyt vaikea, näin tässä on ainakin kuusi sivua asioita, mutta tärkeimmät asiat. No, moni Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustaja otti esiin nämä yhteenliittymät ja sisämarkkinat. Mehän haluamme kaikki tietysti, että meillä olisi kohtuullisia energiakustannuksia ja energiahintoja. hintoja mutta silti edettäisiin kohti tavoitteita Euroopan energian sisämarkkinoilla, eli tarvittaisiin lisää kilpailua ja yhteenliittymiä. Tästä on puhuttu pitkään, tästä on puhuttu Liettuassa, Iberian niemimaalla, eli tämä on tärkeä kysymys. Sitten tuista. Miten tämä on vaikuttanut yrityksiin, jossa 11 prosenttia prosenttia jostain hankkeesta, niin siihen investoi. Tämän oli tukien tavoitteena, kun kyseessä on uusiutuvat energialähteet. Me tuemme näitä energialähteitä, mutta emme kuitenkaan tue sitä, että olisi pysyviä tukia. Ja sitten tällä tavalla ei päästä välttämättä haluttuihin tavoitteisiin. Ja sitten energiatehokkuudesta. Teollisuudessa tehdään paljon energiatehokkuuden osalta, koska hyvin paljon tähän on investoitu. Sehän on kustannustehokkain tapa vähentää energian kulutusta. Mutta ei mielestämme tähän tarvita mitään tavoitteita, vaan meillä pitää olla yleinen järjestelmä – joka jättää mahdollisuuksia markkinoille toimia kustannustehokkaalla tavalla. Sitten puhtaasta teknologiasta. Sekin on tulevaisuutta, mutta myöskin nykyhetkeä. Ja me tuemme tietysti tätä ja haluamme tietysti, että Euroopan talous muuttuisi vähähiiliseksi taloudeksi, mutta meidän täytyy edetä hitaasti ja ottaa huomioon kustannukset. Ja näin valtaosa Euroopan teollisuudesta voi olla kilpailukykyistä. Ja kuten Portugalin kollega totesi, niin tietysti kyse on myöskin globaaleista vertailuista. Ja näissä vertailuissa meidän kilpailukykymme on heikentynyt, ja tähän asiaan täytyy puuttua. Sitten vielä pari kohtaa. Niin liuskekaasusta. No en nyt mene liikaa yksityiskohtiin. Mehän tiedämme, että tämä yksin ei ratkaise ongelmiamme, mutta sen pitäisi olla osa vastausta ja meillä pitäisi olla näyttöä tästä asiasta, koska muu maailma tätä tekee. Me varmaan voimme hillitä näitä riskejä. Emme tietenkään halua tehdä sitä hinnalla millä hyvänsä, mutta tällä hetkellä puhutaan vain myyteistä eikä tieteellisestä näytöstä. Ja meidän ei nyt pidä unohtaa tätä kysymystä Euroopassa, koska se ei olisi oikea lähestymistapa. Kiitos. Kiitoksia. Herra nyt haluaisin antaa puheenvuoron Utrechtin yliopiston professori Brockille. Kiitoksia. Kiitoksia kaikista puheenvuoroistanne. Tässä voitaisiin helposti muutama lisätuntikin viettää keskustella näistä aiheista, mutta keskityn tiettyihin kohtiin. Ensinnäkin totean, että millä tavalla voivat uusiutuvat energialähteet edistää elinkeinoelämän toimintaa. No ne voivat. Hyvä esimerkki siitä on Saksa. Useat sadat tuhannet ihmiset ovat töissä uusiutuvien energialähteiden alalla yhä edelleen, vaikka paljon työvoimaa on mennyt Kiinankin. Se halpa osuus tuotannosta on menetetty Kiinan ja tuo työvoima intensiivinen puoli on sitten Saksassa. Eli kyllä se tarjoaa työtä, uusia mahdollisuuksia ja vie elinkeinoelämää eteenpäin. Mitä aiemmin tietty maa on tietyllä alalla, sitä enemmän se voi hyödyntää tuota asemansa. Toinen kysymys esitettiin siitä, että millä tavalla kotitalouksia voidaan kannustaa käyttämään ja investoimaan uusiutuvan energialähteisiin. Siihen on eri tapoja tehdään eri maissa eri tavoin. Esimerkiksi Saksassa sitä käytetään, e- käytetään erilaisia kannustimia, vaikkapa aurinkoenergiatuotanto on, on halpoja lainoja. Esimerkiksi kaikilla kotitalouksilla ei ole rahaa pankissa, että voivat tehdä investointeja, mutta saavat sitten halvalla lainaa. Uusiutusenergialähteissä käyttää myös paljon muita kannustimia, Niitä on vaikea tietysti ylläpitää pitkällä aikavälillä, mutta varhaisessa äh, asemassa markkinoilla oli ja voi hyödyntää näitä kannustimia. Tohtori Prodi esitti kysymyksen siitä, eikö meidän pitäisi muuntaa sähköä vedyksi. Se on yksi vaihtoehto, mutta se ei ole mikään lyhyaikavainen vaihtoehto. Se on siitä syystä, että energia, äh, sähkö on erittäin arvokas energia siirtomuoto. Niin kauan kuin sähkö voidaan käyttää sähkönä, pitäisi tehdä näin, vaikka se tapahtuisi tuhannen kilometrin päässä, niin se kannattaa käyttää sähkönä eikä muuntaa sitä vedyksi. Lopuksi pitäisi pohtia sitä, että miksi me menetämme tämän innokkuutemme suhteessa uusiutuviin energialähteisiin. Uskoisin, että monet suhtautuvat niihin innokkaasti, Monet hallitukset on suhtautuvat tuota innokkaasti siihen. Me olemme siirtymässä kohti tilannetta, jossa vedenlähteiden vaikutus oli pientä. Nyt nähdään suuret vaikutukset. Uusiutuvat energialähteet ovat tärkeitä. Puhutaan gigawattitolkulla tuotetusta energiasta tässä suhteessa ja olemme siirtymässä toiseen tilanteeseen. Näemme myös ne hyvät vaikutukset, vähennyvät päästöt, sähkön madaltuneet tukkuhinnat, näemme työllisyysvaikutukset, näemme sen, millä tavalla näitä ongelmiakin voitu ratkaista. Eli tämä on nyt se hetki, jolloin kannattaa ikään kuin toimia. Nähdä, mikä tilanne on ja voidaan mennä eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia. Professori Blokki, kiitoksia, että vastasitte näihin kysymyksiin. Nyt annan puheenvuoron pääjohtaja Bowille, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Pari nopeata vastausta. Kiitos höllisestä syötteestä. Kysymys on esitetty, miten energiatehokkuuteen investointi voi vaikuttaa energian kustannuksiin. Mä ollaan, että joskus pelätään, että investointikustannuksia, mutta investointikustannuksiin törmätään kaikissa investoinneissa, energiantuotannossa, siirtoverkoissa. Jos ajatellaan rakennuksia, ne ovat pitkään aikavälin investointeja, se pitää muistaa. Jos ajatellaan investointeja rakennuksen elinkaaren yli usein 30-40 vuotta, uusiutuvien sykli on noin 30 vuotta – Äh, jos lasketaan, diskontataan investoinnin arvo tähän netto-nykyarvoon, niin se on myönteinen ja investointi on hyvä investointi. Investoinnit vähentävät energian kysystä, kysyntää dramaattisesti. Se menee pari vuotta. Mutta tämä diskontattu nykyarvo on erittäin myönteinen. Jos nämä oikein laskee, luvat ovat oikein hyvät. Uusia tuota on katettu Mutta toinen asia on oppimiskäyrä. Mä päätän myös tehokkuusinvestointeihin, tutkimusinvestointeihin, kuten Karvali totesi kun investoi tehokkuuteen tai uusiutuviin. Me opimme, miten tuottaa niitä halvemmin. Joten yksikkötuotantokustannukset laskevat ajan myötä. Tutkimus- ja kehitystyön suhteella on samaa mieltä. Täytyy aina parantaa, mitä tuottaakin, niin kuin vihreä teknologia. Ei tutkimus- ja kehitystyötä saa unohtaa ja tavoitteet. Tehokkuus, teho, uusiutuvien energialähteiden tavoitteet. Ne ovat er-, pitkälti markkinavälineitä. Enkä usko, että parempaa markkinainstrumenttia onkaan kuin hyvä tavoite, koska sitten jäsenvaltiolle kerrotaan, hyvän datan pohjalta jäsenvaltiolla sanotaan, kuinka paljon ne voivat säästää, ja sitten sanotaan, että tehkääpä näin. Ne saavat maksimaalisen joustavuuden. Niin ne voivat ottaa huomioon paikallisolot, kustannukset, tarpeet, maksimijoustavuus. Se on tavoitteen kauneutta. Siksi minä uskon tehokkuuteen ja uusiutuvan energian tavoitteisiin. markkinoille, teollisuudelle, investoijille annetaan pitkä aikahorisontti suunnittelua varten. Teollisuus yleensä tarvitsee tuotantolaitoksia varten aikaa. Esimerkiksi eristeiden valmistajat eivät niitä yössä rakenna. On tärkeää, että on pitkä aikavälin suunnitelmia ja tavoitteita. Tämä lisää investointeja, auttaa markkinoita, lisää kasvua, työllisyyttä. Tuo on mukana nämä monet muut energiatehokkuusinvestointien ja uusiutuvan energian myönteiset puolet. Kiitos. Kiitoksia, herra Bowie. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Aika kiitää. Ja konferenssimme on päättymäisillään. Ja meidän täytyy myös tehdä yhteenveto tämän päivän keskusteluista – Ensinnäkin haluaisin kiittää lämpimästi ITRE-valiokunta Euroopan parlamentissa varsinkin puheenjohtaja Amelia Sartoria ja varapuheenjohtaja Toija, joka on auttanut puheenjohtajan tehtävissä näin iltapäivällä. Haluaisin myös kiittää mahdollisuudesta järjestää tämä tärkeä keskustelu Joten kollega haluaisin kiittää, kollegat haluaisin kiittää puhujia. Olemme saaneet kuulla eri näkemyksiä. Tämä on aiheuttanut keskustelua kansallisten parlamentaarikkojen ja Euroopan parlamentin jäsenten välillä. Haluaisin myös korostaa sitä, että Tehokkaat energiamarkkinat eivät ole mahdollisia ilman, että energiamuodot liitetään toisiinsa ja olemme sitä korostaneet tänään. Puhujamme ovat myös puhuneet energiasaarekkeista ja koska yhä edelleen on nähtävissä joitakin jäsenvaltioita, jotka ovat edelleen tällaisia energiasaarekkeita, niin olen kilahtunut siitä, että Lieton puheenjohtajakauden aikana olemme kyenneet olemme kyenneet hyväksymään 248 infrastruktuurihankkeen luettelon, joiden avulla voidaan tuoda markkinoiden lähentämispyrkimyksiä lähemmäksi ja voimme välttää energiasaarekkeet tulevaisuudessa. Kollegat, me kaikki ymmärrämme, että jos haluamme tulevaisuudessa varmistaa energiatehokkuuden, meidän täytyy sopia siitä, millä tavalla toimimme. Komission jäsen on sanonut, että me tarvitsemme säännöt, me tarvitsemme komissiotiedonantoja, jotta tiedämme, millä tiellä tulee kulkea. Tämä on tärkeää sekä eurooppalaiselle elinkeinoelämälle että myöskin kotitalouksille. Näin parannetaan kilpailukykyä, voidaan samalla luoda myös tilaisuuksia rajoylittäjälle, energiasiirrolle ja parantaa PK-yritysten markkinoille pääsymahdollisuuksia. Saimme tänään kuulla, että tämänhetkinen järjestelmä on parempi suurille yrityksille, kun taas pienet ja keskisuuret yritykset eivät voi olla mukana tällä alalla. Joten tulevaisuutta varten meillä täytyy olla selkeä uusiutuvien energialähteiden strategia. Ne nimittäin edustavat energiapolitiikan tulevaisuutta jos niitä voidaan tuottaa edullisemmin, se merkitsee sitä myöskin, että ne ovat yhä suositumpia tulevaisuudessa. Uusiutuvia energialähteitä täytyy edistää eurooppalaisella tavalla, että voidaan välttää jäsenvaltioiden välinen kilpailu tällä alalla. Yhteenvetona sanoisin, että keskustelumme tänään ovat jälleen kerran osoittaneet, että energiamarkkinoiden vieminen on hyvin monitahoinen ongelma ja tavoite, jota täytyy työstää usealta eri suunnalta samanaikaisesti. Olen ilahtunut Liettuan puheenjohtajakaudella tehdystä edistyksestä. Olemme astuneet Harppauksen eteenpäin tällä alalla ja toivon, että muut valtiot kiinnittävät riittävästi huomiota myös näihin tavoitteisiin. Vielä kerran siis haluaisin pitää IT-valiokunnan varapuheenjohtaja Patricia Toijaa esittämään oman näkemyksensä näistä keskustelusta, jotka on juuri käyty. Grazie, e pochissime parole a Kiitoksia. Lopuksi vielä ihan muutama sana. Tänä päivänä on käyty keskusteluita hyvin intensiivisesti, hedelmällisesti ja haluaisin kiittää puheenjohtajavaltiota Liettua, Liettua siitä, että se ehdotti tätä yhteistä kokousta. Eli kiitoksia kovasti tästä loistavasta ajatuksesta. Kiitoksia myöskin yhteistyöstä tämän puheenjohtajakauden aikana. Nyt on saatu päätökseen monia tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät eurooppalaisen politiikkaan seitsemän seuraavan seitsemän vuoden aikana. Eli tämä on ollut erittäin hedelmällistä yhteistyötä ei pelkästään energiakysymyksissä, vaan monissa muissakin. Eli kiitoksia näistä yhteisistä yhteistyökuukauksista ja kiitoksia Semai Taitikselle. Hän toimi nyt iltapäivällä puheenjohtajana ja hän rikastutti tätä keskustelua. Eli kaikkien kollegoiden nimissä, myöskin puheenjohtaja Sartorin nimissä, haluaisimme kiittää teitä. Te olette nähneet näitä asioita, joita tässä valiokunnassa on käsitelty, ja Näitä asioita on käsitelty esimerkiksi sisämarkkinoiden kehittymistä energian alalla, ja me haluamme muuttaa eurooppalaista politiikkaa kohti vihreämpää, puhtaampaa taloutta. Se on suuri ponnistus ja todellakin toivon, että eurooppalainen politiikka ottaa huomioon enemmän näitä hetkiä, jolloin voimme tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä, koska tämähän on Lissabonin sopimuksen henki, ja tällä hetkellä meidän täytyy tehdä vaikeita valintoja Euroopassa. Meidän pitää tehdä jo etukäteen päätöksiä yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Ei vain niin, että me teemme päätöksen, että siirretään kansallisen lainsäädäntöön. Tämä on tärkeä hetki meille, koska me voimme nyt miettiä yhteisiä ongelmia ja yhteisiä ratkaisuja. Ja tänään on kuultu, että meillä on erilaisia kantoja erilaisissa jäsenvaltioissa, mutta meillä on kuitenkin yhteinen näkemys näistä samoista ongelmista. Ja me haluamme saada aikaan yhteistä politiikkaa myöskin energiakysymyksissä, ja tällä tavalla voimme päästä ratkaisuihin. Vaikka eri maissa toimintatavat ovat erilaisia, ja energiamiksit ovat erilaisia, ja ne ovat kansallisia valintoja, mutta meidän voimme me voimme katsoa eurooppalaista yhteentymistä myöskin näissä kysymyksissä, ja se on meidän rikkautemme. Ja ihan lyhyesti vielä te puhuitte siitä, että on tärkeää tehdä yhteistyötä energiakysymyksissä, koska energiaa tarvitaan myöskin, jotta voimme toimia tehokkaammin Euroopan teollisuuspolitiikan ja kehityspolitiikan tasolla. Ja meidän pitää nyt saada aikaan uudelleen teollistumista Eurooppaan, mutta mihin suuntaan se sitten suuntautuu? Ja ympäristöpolitiikka, se on yksi osa, joka täytyy pitää mukana tässä politiikassa, mutta se voi myöskin olla mahdollisuus teollisuuspolitiikalle. Eli tällä tavalla voidaan edistää innovointia ja vahvistaa teollisuuspolitiikkaa. Ja sitten te puhuitte vaatimuksista, pitää olla enemmän puhdasta energiaa, tutkimusta, energiatehokkuutta. Muistuttaisin kaikille, että horisonttiohjelmassa, ja monet kollegathan ovat olleet esittelijöitä, varjoesittelijöitä näissä asioissa, niin teollisuuden kanssa on myöskin toinen asia, joka on täysin uusi. Eli miten tutkimus voidaan saada niiden haasteiden käyttöön, joita meillä on edessä. Eli Euroopan Euroopassa on jo tämä horisonttihanke ja meidän pitää intensiivisemmin harjoittaa tutkimusta myöskin kun ajatellaan energiatehokkuutta kaikilla aloilla. Eli jäsenvaltiot ja sidosryhmät, julkiset ja yksityiset tahot, tutkimuskeskukset, yliopistot, hallitukset, paikallishallitukset, teollisuus voi hyödyntää tätä suurta tutkimushanketta. Ja suurkiitokset kaikille tänään puheenvuoron käyttäneille Bowie, Block ja myöskin Business Europein edustajalle. Ja voin vakuuttaa teille, että sihteeristö on pannut merkille kaikki puheenvuorot. Ja kiitoksia vielä puheenjohtajavaltio Liettualle ja hyvää kotimatkaa. Dar kartą ačiū gerimo kolegė ir, na, iš tikrųjų šiandien. Kiitos vielä kerran. Uskon, että meillä on ollut oikein tuottava päivä. Kiittäisin meidän tulkkejamme, jotka auttavat meitä viestimään, jotka tulkkasivat teidän puheenne, teidän kielillenne. Ja yhteenvetona omistammepa keskustelulle kuinka paljon aikaa tahansa puhumatta energiasta ja uusiutuvasta energiasta tai ydinenergiasta, kuinka paljon tahansa. Ensi viikolla on joulu. Ja joulupuu on laitettava, sytytettävä. Toivotan teille hyvää joulua, hyvät pyhät ja valaiskoon valoikkunanne.